artiklasta 95 mukaisesti jokaisella jäsenellä tässä parlamentissa on oikeus esittää äh, ehdotuksia äh, valiokuntien työn työksi. Mutta Estrelan mietinnössä tämä mietintö palautettiin naisten oikeuksien valiokuntaan ja se käsiteltiin siellä ja se tulee uudelleen käsiteltäväksi, mutta tässä on kysymys uudesta tarkistuksesta, uudesta vali- mietinnöstä, johon jäsenten pitäisi voida esittää tarkistuksia. Ja tätä vastaan nyt on Tätä on vastustettu, eli parlamentin jäsenet pyytävät, useat parlamentin jäsenet pyytävät, että oikeusasioiden yksikkö olisi antanut tästä jonkinnäköisen selvityksen, mutta sitäkään ei ole tehty. Ja sen vuoksi olemme sitten tehneet vain tarkistuksia Estrellan mietintöön, mutta niitä ei ole hyväksytty. Ja minusta koko Estrellan mietinnön käsittely on oikeuskäytäntöjen vastaista ja minä todellakin protestoin tällaista käsittelyä ja menettelytapaa vastaan, varsinkin koska tässä on kysymys hyvin äh, arkaluontoisesta asiasta ja sadat ihmiset äh, ovat äh, osoittaneet tästä mieltänsä. Ja minä olen todellakin pyrkinyt tässä saamaan aikaiseksi kansalaisaloitteen ja kerätä siihen miljoona allekirjoitusta. Mutta minä siis vastustan tällaista työjärjestyksen vastaista ja työjärjestystä rikkovaa menettelyä. Kiitos. Olen saanut kirjeen kymmeneltä jäseneltä, johon on myös vastattu. Joten tämä kritiikki varmastikin koskee sitten jotakin muuta, koska minua te ette voi tästä syyttää, koska me olemme puheenjohtajakokouksessa käsitelleet nimenomaan näitä asioita, jotka te esititte. Puheenjohtajakokouksessa päätettiin ottaa, tämä, ottaa pois tämä asia esityslistalta. Onko muuta huomautettavaa tämänpäiväiseen esityslistaan? Eli esityslista on hyväksytty koko viikolle tällä tavalla. Ja nyt sitten siirrymme yhteiskeskusteluun yhteisestä kalastuspolitiikasta. Ensin on suositus toiseen käsittelyyn yhteinen kalastuspolitiikka Rodukselta ja esittelijä